ja ei olisi. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni Leif Henserille. Kiitoksia kovasti. Kiitos näistä äh, näkemyksistä, äh, kommenteista, puheenvuorosta. Hyvinkin haasteellisia ja haastavia ajatuksia on, on kuultu. Olemme äh, kummatkin kiitollisia näistä puheenvuoroista. Antavat pohjaa jatkotyöllemme tässä tarvitaan tietysti elinikäistä oppimista. Sehän on aivan olennainen asia. Sitä meidän täytyy miettiä sitten myöskin näitä tulevaisuuden vaihtoehtoja tältäkin pohjalta. Eh, herra Turmes eh, heitti eh, ilmaan esimerkiksi ajatuksen hierarkkisesta järjestyksestä, niin kuin esimerkiksi jätehuoltopolitiikassa on. Se kuulostaa varsin järjelliseltä ja se kannattaa noterata vallankin, jos haluamme yhdistää keskittämisen ja hajauttamisen. Tarvitaan tällainen normihierarkia niin, että voidaan sitä, tätä keskitettyä toimia ähm, äh, hallita. Sitten sellainen Moronin äh, doktriini, oppi, joka e- on juontaa ehtyn ajoilta, joka varoitti liiallisesta toimeenpanovallan hajauttamisesta, mitä tulee näihin virastojen toimintaan. Sitä on var, varsin tiukasti myöskin sitten sovellettu, kenties liiankin tiukasti noin juridisesti ajatellen mitä tulee tämän, tähän uuteen valvontaelimeen. Mutta uuden sopimuksen kautta saattaa avautua mahdollisuuksia uusia mahdollisuuksia soveltaa tätä tiukkaa entistä vanhan ajan doktriinia. Sitten kysyttiin, miten voisimme sitten joukkovoimaamme käyttää kaasuhankinnoissa paremmin tarkoituksena olisi todella äh, kyetä esiintymään yhdenmukaisemmin ja äh, solidaarisemmin noin äh, ostajina, tietenkään rikkomatta Euroopan kilpailulainsäädäntöä. Mutta kaiken kaikkiaan tällainen joukkovoima tässä yhteydessä voisi olla mahdollista toteuttaa esimerkiksi hintatietojen vaihdolla yritysten välillä pyrkiä keskittämään ostot yhdelle tavarantoimittajalle tai energiantoimittajalle tässä tapauksessa. Se tietysti aina on tervetullut saada kuulla keinoista, miten näihin päämäärin päästä. Kiitoksia paljon näistä perusteluista. Ja nyt kysyisin, onko tässä vielä jotakin, onko jollakulla lyhyitä kysymyksiä sinisellä kortilla sieltä ehkä yksi Ehkä ei enempää kuin kolme, neljä, viisi. 30 sekuntia per kysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen Michel Lebrun Belgian parlamentista ja myös alueiden komiteasta. Haluan onnitella teitä tämän teemapäivän järjestämisestä ja haluan kiittää myös paikalla olevia asiantuntijoita. Olen, vaku- olen samaa mieltä heidän vakaumuksestaan. Eurooppa tarvitsee uutta sysäystä ja energiakysymykset uusi sopimus ovat juuri sen kaltaisia, että ne voivat antaa tämän uuden sysäyksen. Me voimme tietenkin haaveilla, unelmoida. Meidän täytyykin tehdä sitä, mutta meillä täytyy olla myös ne merkit, joiden kautta mennä eteenpäin. Ja tämä vaatii mukaan se, sitä äh, koko kansalaisyhteiskuntaa, alueellista tasoa, paikallista tasoa ja Tämä sopimus, jonka alueiden komitea käynnisti, luo solidaarisuutta tälle yhteisölle. Ponnistelut eurooppalaisen energiayhteisön luomiseksi haluavat korostaa sitä tarvetta, joka kansalaisten keskuudesta ilmenee. Uh, tämä oli siis tukialoite pormesta, kaupunk, eurooppalaisten kaupunkijohtajien toimesta. Herra Svobon. Paljon kiitoksia. Mikä, niin minä istun täällä. Siis mikä tämä prosessi nyt oikein on? Tutkitte asiaa ja aiotteko nyt tarttua näihin tekemiimme kommentteihin? Eli miten etenette? Ajatuksena tämä on hyvä, mutta nyt pitäisi päästä todellakin käsittelemään näitä esteitä, joten kysyisin, että miten jatkatte tästä eteenpäin tai miten meidän tulisi hyödyntää tätä teidän tutkimustanne. Anna Zalewska, Sejm Rzeczypospolitej. E, Dziękuję za spotkanie z panem przewodniczącym. Kiitoksia niin Puolan Seimistä. Tämä tilaisuus on ollut hyvin on tervetullut ihan lyhyesti, koska aion käyttää sitä vielä työryhmässä puheenvuoron. Tähän hätään lyhyt kommentti siitä, että kun nyt puhutaan äh, hankkeista äh, äh, puhaltaa uutta puhtia yhteiseen energiapolitiikkaan, uusi sopimus oli sinne mukaan avain. Sitä kyllä pitäisi välttää kaikkien mielestä. Nyt on jo saatu kylliksi sopimuksia, mutta halusin, kaikki kuitenkin haluavat tarkemmin tietää, missä puitteissa nyt sitten yhteisestä energiapolitiikasta puhutaan minusta Euroopan unionin 2020-strategia voisi tarjota mahdollisuuden. Onko vielä muita kysymyksiä, lyhyitä kysymyksiä? Selvä, sieltä viimeinen, olkaa hyvä. Eh, eh, Mikrofon. française. Euh, Kansan, Ranskan kansalliskokouksesta en halua palata siihen, mitä Kollegami Deki sanoi Ranskan kannasta. Minua kiinnosti tämä keskustelu suuresti. Haluaisin sitä kiittää. Haluaisin puhua teille nyt vain tästä kasvihuonepäästöön prosenttimäärästä energiapakettista, ilmastoenergiapaketista 20 ja siitä, että jotkut poliittiset puolueet toivoisivat 30 prosenttia kahden sijaan. Tätä olisi pohdittava tarkkaan ja olisi muistettava äh, kansalliset, äh, kansainväliset äh, ponnistelut niin, että kansainväliselläkin tasolla päästäisiin 30-20 short remarks and remarks and answers for the questions. Yeah? Ladies first. Okay. Uh, thank you very much. How do we take the, the, the... Paljon kiitoksia. Miten jatkamme siis tästä akateemisen maailman ja juristien edustajana meidän tulisi rohkaista keskusteluja muiden kollegoiden keskuudessa. Tämä on jo alkanut ja Notre Europe on luonut jo oman toimintaohjelmansa, miten he pyrkivät rohkaisemaan ihmisiä keskustelemaan näistä esillä olleista kysymyksistä. Meidän ajatuksenamme on tässä vaiheessa keskustelun kautta syventää näitä ajatuksia ja näiden keskustelujen tulisi meidän mielestämme toteutua kaikilla tasoilla, sillä energiatehokkuus ja energian käyttö ovat niin tärkeitä asioita, että me tarvitsemme paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason panostusta. Eli voisimme sanoa, että tämä ei ole vain ainoastaan meidän leipiämme, vaan kyllä kaikkien asiasta kiinnostuneiden tulisi kantaa kortensa kekoon. Viimeinen kommentti äh, tähän perussopimukseen. Äh, nimitetään se joksikin muuksi, jos se aiheuttaa näppylöitä. Puhutaan vaikka yhtenäisasiakirjasta. Äh, Sitä voidaan, siitä voidaan puhua vaikka sitten tällainen asetus. Kiitoksia paljon. Haluan kiittää tässä vaiheessa vielä kerran asiantuntijoitamme siitä, että he esittivät näkemyksensä ja vastasivat kysymyksiin. Uh, Haluaisin pyytää, että kuuntelette minua vielä muutaman minuutin ajan, koska annan teille tärkeitä tietoja. Puhun Puolaa. Nyt me jakaannumme kolmeen työryhmään. Ensimmäinen työryhmä on nimeltään energiavarmuus, monimuotoisuus, solidarisuus ja keskinäinen riippuvuus energiatuotannossa. Siellä puheenjohtajana on Hannes Voboda ja toisina puheenjohtajina on Ruotsin Riksdagen edustaja Jarjus Schwolski. Eh, Tuo työryhmä jatkaa työskentelyä tässä salissa. Sitten työryhmä kaksi, energian yhtenäismarkkinat, kilpailu, sääntely ja energian hinnoittelu. Siellä yhteispuheenjohtajat ovat Guillermo Mariscal Anaya Espanjan parlamentista ja Anina Jonaven Valen Euroopan parlamentista. E- esittelijä on Martínez Espanjan parlamentista tuo työryhmä, työryhmä 2, kokoontuu huoneessa 3C50 juuri vastapäätä olevassa huoneessa 3C50 sama kerros. Kolmas työryhmä, jonka nimi on energia ja ympäristö, uusia ja uusiutuvia energioita ja teknologioita. Siellä puheenjohtajana on herra Claude Turmes ja Ignacio Palacio Suasti Espanjan parlamentista. Esittelijä tuossa ryhmässä on herra Asis, Her Jesus Alique López, myös Espanjan parlamentista. Tämä työryhmä kolme kokoontuu huoneessa 1A2, kaksi kerrosta alaspäin tästä. Se on itse asiassa täsmälleen tämän salin kohdalla kaksi kerrosta alempana. Puhumme kello seitsemän asti ja sitten esittelijät kertovat näistä tuloksista ja tiedot on saatava yhdeksän mennessä niin, että saamme kerrottua niistä täysistunnolle huomisaamuna. Joten valitettavasti esittelijöillä on paljon tekemistä tänä iltana. 19.30 järjestetään koktailtilaisuus ja sen jälkeen on virallinen päiviä, päivällinen ja kutsun teidät sydämellisesti tähän koktailtilaisuuteen ja illalliselle, joka järjestetään tuolla Jehudi Menuhin tilassa tässä samassa rakennuksessa, samassa kerroksessa kuin sali 1A002, jossa toinen työryhmässä – toinen työryhmä kokoontuu ensimmäisessä kerroksessa siis. Kutsun teidät tuonne Jehudi Menuhin tilaan kello 19.30. Tuolla on myös kylttejä, jotka neuvovat tietä. Tapaamme siis myös huomenna, mutta nyt jatkamme työtämme näissä työryhmissä ja sen jälkeen cocktail ja päivällinen. Kiitokset kaikille, kiitokset kollegalleni. Espanjan senaatista. Dear colleagues, could we start the meeting, please? On behalf of my co-chair and my No niin, kanssa puheenjohtajani ja omasta puolestani haluaisin äh, toivottaa teidät tervetulleeksi tähän työryhmän palaveriin. Valitettavasti emme voineet suoda pidempää kahvi- taukoa, mutta kuten sanottu, tuolla ulkopuolella on virvokkeita tarjolla, niitä valitettavasti tänne saliin saa tuoda. No, niin, se on tarkoitus kuitenkin aloitella ja tässä aluksi ja sitten luovuttaa puheenjohdon ruotsalaisille kollegallani Ruotsin Riksdagenista. Minä olen äh, Hannes Svoboda nimeltään ulkoasianvaliokunnan jäsen, parlamentin jäsenen vuodesta 1996, myöskin sitten teollisuus- ja energiavaliokunnan äh, varapuheenjohtaja ja, ja Keski-Aasian äh, valtuuskunnan ja Yhdysvaltain valtuuskunnan jäsen. Nyt perusideana olisi olla toistamatta äskeistä täysistunnossa kuultua keskustelua. Meillä on esittelijän lyhyt alustus, jonka päällä lyhyt keskustelu. Ja sitten puolen, puolimatkassa luotan puheenjohtajan Nubian Cecil Tenford Toftbylle. Minun täytyy valitettavasti kiirehtiä muihin toiseen velvollisuuteen edustaja Sarys Voski on Puolan parlamentin jäsen, muun muassa siellä ulkoasian valiokunnan puheenjohtajana ja noihin aikoihin hän laati selon, selonteon energiapolitiikasta, energiapoliittisen selonteon. Ja se, se hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä – ja me, me saavutimme myöskin Euroopan parlamentissa äh, esittelijänä äh, laajan äh, konsensuksen näistä asian liittyvistä kysymyksistä. Ja sitä kautta pääsimme, päätimme edesauttaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöskin energiasektorilla Äh, äh, aiemmista, aiemmilta ajalta. Meillä oli vähän huonoja kokemuksiakin, mikä aina olleet yks, yksimielisiä vaikkapa kaasuvarantojen äh, jakamisesta ja jakelusta, mutta näin, näin, näinä aikoina olemme var, aika pitkällä yhteisymmärryksen tiellä. Nyt on, keskustelun alla on kaasuyhteistyödirektiivi, jossa äh, muun mm. muassa äh, komissiolle annetaan paljon pitkälti äh, valtuuksia säännellä kaasupolitiikkaa siltä varalta, että, että uusi kriisi joskus puhkeaisi. SND-ryhmän edustajana olen koordinoimassa yhteisymmärryksen löytymistä muiden, puhe, muiden puolueen, poliittisten puolueiden kanssa. Tämä on tarkoitus saada tässä Espanjan puheenjohtajakauden viime viikkoina valmiiksi. Tämä vain osoittaa sen, että kyllä me emme me täällä tyhjän panttina istu, vaan pyrimme äh, varsin aktiivisesti äh, asioita ajamaan. Äh, tässä äskeisten, äsken kuultujen kuulun selvityksen hengessä tämä johdannoksi äh, tulevalle keskustelulle. Ja äh, nyt pyytäisinkin sitten, että edustaja Sarjus Volski esittelisi äh, keskustelumme pääsuuntaviivat. Jacek, ole hyvä. Thank you much. Uh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, toden totta. Täällä olemme keskustelleet energia-alan yhteisestä politiikasta jo vuonna 2007 turvallisuusaspektejakin käsittelimme. Nyt olemme päässeet jo en, pidemmälle, sillä nyt löytyy jo Lissabonin sopimuksestakin energiaan liittyvä artikla 194. Puheenjohtaja viittasi jo tärkeään kysy- asiaan, eli että unionin pitäisi puhua yhteen ääneen ja meidän tulisi toimia yhdessä ja meidän pitäisi myöskin käsitellä energialan kysymyksiä myöskin turvallisuusnäkökohdasta katsottuna. Jo vuodesta 2006 lähtien olemme panneet merkille, että markkinat eivät ole toimineet, eivätkä jäsenvaltiot ole pystyneet reagoimaan kriisiin oikealla tavalla. Ja tästäpä syystä me lähdimme hakemaan EU-tasoon ratkaisua ja totesimme, että unionin pitäisi taata valtioiden ja kansalaisten turvallisuus. Olemme myöskin lähteneet käsittelemään energiaa eräänlaisena geopoliittisena tekijänä Ja meidän mielestämme me tarvitsemme myöskin energiaturvallisuuteen liittyvän EU-laajuisen päätöksen. Tätä on käsitelty myöskin Jacques Delorsin toimittavassa tutkimuksessa. Suurin haaste silloin, kun punniskelimme solidaarisuusajattelua, on se, että millä tavalla voimme vaalia solidaarisuutta kuitenkin varmistaen, että jäsenvaltioilla on itsemääräämisoikeus toimitusvarmuuden ja valittavien energialähteiden valinnan saralla. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että meillä on poliittista visiota ja tahtoa, mutta meidän täytyy kuitenkin sanoa suoraan, että parlamentin ja neuvoston välillä ei ole vielä löydetty yhtenäistä linjausta, yhteistä poliittista tahtoa ei ole ja myöskään välineitä ei ole vielä käytettävissä. Niitä tullaan tietenkin laatimaan ja me tulemme niihin vaikuttamaan. Kaasudirektiivi, johon minä tulen viittaamaan, on jo aika lailla kalkkiviivoilla sen käsittely siis. mutta tuskinpa neuvosto sitä voi kokonaisuudessaan hyväksyä, joten nyt on totuuden hetki edessä. Lissabonin sopimus 194 on siis voimassa ja nyt herää kysymys, voidaanko lainsäädäntöehdotus saada myöskin voimassa olevaksi lainsäädännöksi. lainsäädäntötekstissä viitataan muun muassa valvonnasta ja reagoimisesta kriisitilanteissa, hätätilanteissa ja että tarvitsemme välineitä, jotka toimivat sitä kansallisesta eurooppalaisella tasolla ja että jos toimitus keskeytyy, niin silloin komissiolla olisi mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Eli näin pitäisi pystyä toimimaan silloin, kun kriisi on jo päällä tai sitten, kun kriisi uhkaa syntyä. Meidän täytyy myöskin pyrkiä vahvistamaan investointeja kriittisiin infrastruktuureihin, eli jäsenvaltioiden välisiin interkonnektoreihin. Me ehdotamme myöskin, että komission varapuheenjohtaja Ashton olisi vetovastuussa silloin, kun kyse on yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, puhuttaessa siis energiatoimitusvarmuuskysymyksistä. Nämä ehdotukset tullaan tietenkin parlamentissa käymään läpi ja siltä pohjalta laaditaan sitten tarvittavat tarkistukset. Tämä on tietenkin melko kunnianhimoinen visio, toden totta, mutta lukuisat jäsenvaltiot ovat kansamme samaa mieltä, mutta jotkut eivät ole halukkaita tekemään tämän tyyppistä yhteistyötä. Nyt herää kysymys vain siitä, että minkälaisiin toimiin ryhdytään artikla 194 nojalla. Me olemme aivan täysin samoilla linjoilla Delorin raportin kanssa, mutta siellä kuitenkin viitataan näihin yhteishankintaryhmittymiin. Tätä ehdotusta tullaan vielä käsittelemään jatkossakin jos emme pääse tähän energiayhteisöratkaisuun, niin se johtaa kasvaviin kustannuksiin ja niistähän vastaavat loppujen lopuksi kansalaiset ja se saattaa aiheuttaa myöskin toimituskatkoksiin yhtä dramaattisiin sellaisiin kuin ennenkin ja se johtaa myöskin geopoliittisiin ongelmiin, sillä jotkut naapurivaltiot joutuvat tietyn poliittisen painostuksen alaiseksi. Energia käytetään eräänlaisena aseena ja sitä kautta saattaa syntyä painetta myöskin Euroopan unionin suuntaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Mietintöön se oli hyvin täsmällinen ja tiivis. Nyt ehdotan, että käymme elävään keskusteluun. Nostakaa kätenne, kun haluatte puheenvuoron. Minulla ei ole täällä mitään valmista listaa. Aloitamme herra Vikaarista. Hän tulee Italiasta. Te olette ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Mm. Kiitoksia, puheenjohtaja. Italiassa on viime vuosina vahvistettu paljon omaa energiaturvallisuutta koordinoidusti muiden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Toimilla pyritään vahvistamaan energia, sähköenergian ja, ja kaasun jakeluverkostoja ja, ja pyritään myös toteuttamaan uusia varastoja ja lisäämään uudistuvien energialähteiden käyttöä yhdessä ydinenergian kanssa ja ja edistää luonnonvarojen käyttöä. Italiassa ollaan menossa siihen suuntaan, että lupamenettelyä yksinkertaistetaan, niin uusien energiainfrastruktuurien rakentamiseksi. Niitä pidetään strategisena Italialla koskien sähköenergian jakeluverkostoja ja kaasutuslaitoksia. Samaan aikaan Italia on viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistunut, kaksinkertaistanut lähes uudistuvien energialähteiden käytön ja aloittanut menettelyt ydinenergian tuotamiseksi niin, että päästäisiin eroon fossiilista energiasta riippuvaisuuden ja, ja päästäisiin samalle linjalle G8-maiden kanssa. Mitä tulee eri fossiilisten energiamuotoiden löytämiseksi. Sitäkin on Italiassa tehostettu. Me, Italian kansallinen kansallista strategiaa on pitänyt myönteisenä kansallinen, kansainvälinen energia yhteisö. Vuoteen 2020 mennessä Italiassa olisi tarkoitus käyttää ydinenergia 25 prosentilla, nyt tilanne on 0 prosenttia, 25 prosenttia uudistuvista lähteistä, tällä hetkellä ollaan 0,8 prosentissa ja 50 prosenttia fossiilisista lähteistä, tällä hetkellä prosenttimäärin 85. Näin lisättäisiin Italian energiaturvallisuutta ja päästäisiin energia-alan solidaarisuuteen ja vastuulliseen energian käyttöön kaikkien Euroopan kumppaneiden kanssa. Grazie. Uh, the next one is Mr. Palcitis. Kiitoksia sitten edustaja Patsittis. Tässä vaiheessa Suomen tulkit, mitä kohtelemmin tiedustelevat, kuunnellaanko salissa suomen kieltä, jos näin on. Voisitteko antaa pienen merkin koppi numero 10? Voisitteko antaa pienen merkin koppi numero 10, mikäli kuuntelette suomenkielistä tulkkausta?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 je voudrais me référer à mon ami lequier mais qui n'est pas dans la salle si je ne me trompe pas. donc euh, je vais procéder en anglais en, son absence. Uh, he asked about Russia. I mean, he, we from Central Eastern Europe are tired about telling where this threat comes from, so it's nice to hear it from Paris sometimes. But if you look on what happened in, in, in, in Ukraine and what is happening in Belarus, we are losing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 en utilisant deux bouquets énergétiques tout à fait différents nous pouvons être plus complémentaires les différents pays membres. Uh, but going back to Lequier, uh, I agree with him that political will is the key word and key deficit. Uh, I believe, and it is your view and, your view, that we need to test it with the Schengen-type formula, which is cooperation renforcee enhanced cooperation,